Puolan ja Ruotsin äh, äh, vastaavat viranomaiset ovat ilmoittaneet äh, Euroopan parlamenttiin valituista uusista jäsenistä, herra Sosniersistä ja herra Gabelicista. Ja he korvaavat edustajat Korvi Mike ja Nilssonin. Toivotamme teidät tervetulleiksi. Ja muistutan, että te olette nyt täysjäseniä työjärjestyksen mukaisesti. Herra Fitella ja herra Salvini on valittu Italian senaattiin, samoin kuin herra Fontana eh, Italian edustajahuoneeseen, ja heidän paikkansa vapautuvat 23. maaliskuuta lähtien. Ja